valiokunnat ovat välittäneet korjausilmoituksen kohdan neljä mukaisesti työjärjestyksessä. Katsomme, että nämä ilmoitukset on hyväksytty, jollei sitten poliittinen ryhmä tai edustajaryhmä katsoo, että näistä tulisi äänestää. Korjaukset ovat käytössämme myös nettisivuilla ja tiedot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä.